Kiitos puhemies. Minä haluaisin tuoda parlamentin tietoon vakavan teon Ranskan valtakunnassa. Se loukkaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Siinä loukattaisiin myös yksittäisten ihmisten vapauksia. Tasavallan entinen ministerit ja asianajaja, kuten presidenttiä, on kuunneltu salaa Tämä ei ole hyväksyttävissä demokratiassa ja jos ajatellaan, että kunnioitetaan myös yksittäisten ihmisten oikeuksia. Pääministeri kielsi nämä teot ja kielsi, ettei hän tiennyt mitään näistä, mutta perusoikeuksien kirjassa todetaan, että jokaisella on oikeus yksityiselämän suojaan, perheelämänsä suojaan, kotinsa suojaan ja viestintänsä suojaan. Me olemme Moraisin NSA-mietintöä myös käsittelemässä ja minä haluaisin tietää, haluaisiko komissio jotain tehdä tämän edessä, onko Ranska valtiona kunnioittanut näitä perusoikeuksia, jos ei ole, niin ryhdytäänkö rikkomusmenettely mahdollisesti? Kiitoksia, herra Tulen ilmoittamaan asiasta puhemiehelle. Sitten aloitamme äänestyksen. Sala mietintö Yksi äänestys, äänestyksen äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty.